ryhmältä, vihreältä ryhmältä ja ALDE-ryhmältä olen saanut nimitysehdotuksia valikuntien ja valtuuskuntien. Näin, nämä nimitykset tulevat tämän päivän pöytäkirjaan ja jos pöytäkirjan hyväksymisen mennessä kukaan ei vastusta, nämä nimitykset vahvistetaan. Ympäristövaliokunta on esittänyt korjausta parlamentin hyväksymään tekstin kansalaisvapaa